przewodniczący! Uh, ladies and gentlemen, dear colleagues. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat. Täysistunto alkaa. Jatkamme istuntoa, joka keskeytettiin 10. maaliskuuta 2011. 10. Marasku- maaliskuuta hyväksytyt tekstit ovat teillä saatavilla. Onko niihin huomioita? En näe huomioita. Joten pöytäkirjat ovat hyväksytty. Huomiota istunnon aluksi. Haluan tavata tervetulleeksi Rova Mario Gasperin, joka on suurin tällaisen valtiomiehen tytär, joka on yksi EUn perustaja isistä. Altide de Gasperi. Eh, informaatio numero 2. Tiedonanto numero kaksi. Huolestuttavat eh, uutiset Syyriasta, Bahrainista ja Jemenistä tulevat meille. Kaikissa näissä maissa on pakolla tukahdutettu mielenosoituksia, joissa vaaditaan demokratiaa. Täällä käännetään omia kansalaisia vastaan. Ja tällaiset hallitukset menettävät demokraattisen legitimiteettinsä. Väkivalta täytyy pysäyttää ja siitä vastuussa olevat täytyy saada oikeuteen. Seuraava tiedonanto tällä viikolla. Kansainvälinen yhteisö viettää solidaarisuusviikkoa niiden maiden kanssa, jotka kamppailevat syrjinnän rotu, rotuun perustuvan syrjinnän perusteella. On tehty paljon, jotta rasistiset ilmiöt voitaisiin juuri pois arkipäivän elämästä. Tiedämme kuitenkin, että miten paljon on vielä tehtävää sekä jäsenmaissa että EU-rajojen ulkopuolella. Kolejna informacja. Seuraava tiedonanto. Haluan kertoa teille että olemme saaneet tiedonannon tänään niin, että siitä, että yhden kollegan herra Tallerin toimi loppuu. Drugi kollega, pan Strasser. Toinen kollega, herra Strasser, on, on ilmoittanut luopuvansa toimestaan lähipäivinä. Kolmas edustaja, herra Severin, jättää sosialistien demokraattien ryhmän